esityslistalla on edustajien Le Grip ja Areenan mietintö, painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK toimikunnan 61. istuntoa varten. Ja edustajalle Gripin puolesta annan puheenvuoron edustaja Koratsabiltille. Neljä minuuttia. Komission jäsen Konstans Le olen ylpeä, että olen täällä kertomassa painopisteistämme neuvostoa varten YK toimikunnan 61. istuntoa varten. Me emme saa menettää tätä tilaisuutta, yhdistää voimat ja arvostaa naisten arvokkuutta maailman mittakaavassa, torjua stereotypioita ja syrjintää, eikä vain retoriikkaa, vaan konkreettista toimintaa. Paljon enemmän tässä tarvitaan kaikkialla, jotta naiset ja tytöt saavat valtaa, jotta saadaan aikaan tasa-arvoa. Me haluamme antaa äänen varsinkin miljoonille naisille, jotka ovat syrjäytyneet, haavoittuvia naisia, joilla on vamma, jotka ovat naisia. Ja ennen kaikkea meidän täytyy estää ja torjua väkivaltaa, joka kohdistuu naiseen. Nolla toleranssi, kun on kyse perheväkivallasta, kunniamurhista, seksuaalisesta väkivallasta, hyväksikäytöstä, sukuelinten silpominen, pakkoavioliitot. Meidän on tajuttava, että moni nainen ja tyttö on uuden ajan orja. Jokaisen uuden takana on sydäntä särkevä tarina, sortuneesta elämästä. Meidän täytyy ratinfoida ja hyväksyä Istanbulin yleissopimus, mitä pikimiten se liittyy naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Toiseksi koulutus. Meidän täytyy taata koulutus kaikille tytöille ja taata heille turvallisuutta. Edistää naisten asemaa työmarkkinoilla varsinkin yrittäjissä. Tunnustan, että naiset ovat myös valtti kasvulle taloudessa. Meidän täytyy päästä eroon palkkakuilusta niin, että saadaan sama palkka samasta työstä. Ja naisia tarvitaan enemmän myös päätöksentekopaikoilla kaikkialla. Meidän täytyy jakaa vastuu, jotta yksityis- ja työelämän välillä saadaan aika tasapaino myös lastenhoidossa niin, että tytöt ja naiset saavat universaalia terveyshoitoa, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut. Puhemies, tämä istunto on tärkeä tilaisuus myös, että EU voi osoittaa olevansa uskottava ja vastuullinen naisten oikeuksia puolustettaessa. Nyt olemme tien risteyksessä, kun USA on vetäytymässä globaalista vastuistaan, niin meidän EU pitäisi ottaa tämä tila, kun USA vie tukea monenkeskeisyyteen. Meidän pitäisi antaa uudelleen tukea YKlle ja kansainväliselle yhteistyölle kun USA on kääntämässä selkänsä naisille ja tytöille ja heidän terveydelle, niin EU pitäisi nyt osoittaa johtajuutta naisten ja miesten tasa-arvossa ja naisten terveydessä. Me tuomitsemme ne tapahtumat, jotka viimeksi on nähty äärimmäisenä esimerkkinä siinä, ei pelkästään riistetä lisääntymis- ja seksuaaliterveydeltä, vaan jopa kokonainen budjetti voidaan leikata, jos tarvitaan tietoa raskauden keskeytyksestä. Tämä vie pohjan YK terveysrahoitukselta Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa. Nyt on huudettu, kun EU voisi antaa apua varsinkin YKlle, lapsen oikeuksia puolustaville järjestöille, hyväntekeväisyysjärjestöille. Me eurooppalaiset emme hylkää heitä. Tuhannet naiset ja tytöt riippuvat näistä avustuksista. Olen iloinen Alankomaiden hallituksen aloitteesta tarjota varoja YKlle USAn tilalta. Ja maaliskuun toisena on tulossa kokous ja silloin varmasti monet muut liittyvät tähän aloitteeseen, että voi pelastaa satojen tuhansien naisten ja tyttöjen elämän kehitysmaissa. Ja siksi usa toimien vaikutukset ovat vakavat, puhemies. Olen lopettelemassa. Sitä virus ja moni muu järjestelmä, joka on tukenut naisia ja tyttöjä, myös raiskattuja naisia, jäävät ilman tukea ja yhä useampi tyttö ja nainen synnytyksessä kuolee. Minä vetoan jäsenvaltioihin, että yhteisesti tähän vastataan. Seksismi on trumpismia ja pitäisi tukea myös naisten marssiliikettä USA. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten Rova neljä minuuttia, olkaa hyvä. Si, madame la présidente. Kiitoksia rouva puhemies. Neljäs maailmanlaajuinen konferenssi, naisten konferenssi äh, vuonna 1995 Pekingissä oli todellinen käännekohta tasa-arvon tiellä julkilausuma ja ohjelma, joka tuolloin hyväksyttiin, toimintasuunnitelma, jonka tarkoitus oli itsenäistää naisia, oli jotakin, mitä pidettiin kaikkein tärkeimpänä maailmanlaajuisena politiikkana tasa-arvon alalla, miesten ja naisten välisen tasa-arvon alalla 20 vuotta sitten vuonna 2015 Pekingissä kiitettiin tämän maailmanlaajuisen välinen aikaansaamaa edistystä, mutta kuitenkin muistutettiin YK jäsenmaille arvioinnin tarpeesta ja siitä, että niiden tuli ryhtyä uusiin taimiin, jotta tasa-arvotoimet äh, etenisivät. Kuitenkin vuonna 2017, eli tällä hetkellä näemme, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo, kuten myöskin naisten oikeudet, ovat äh, taas tulleet kyseenalaistetuiksi. Maailmassa politiikassa Euroopan unionin ja YK tukemat arvot ovat hyökkäyksen alla. Tämän taantumisen alla kansalaisvastarinta järjestäytyy kaikkialla maailmassa. YK naisten 67. Äh, konferenssi käsitteli asiaa ja me vetosimme sen puolesta, että Euroopan unioni kantaisi roolinsa kansainvälisen yhteisön jäsenenä, jotta saisimme lopultakin aikaan tasa-arvon naisten ja miesten välillä. Tämä on aina ollut eurooppalainen arvo. Me pyrimme tukemaan koulutusta, taistelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, tukemaan Istanbulin yleissopimuksen – toteutumista tukemaan sukupuoli- ja seksuaaliterveysoikeuksia ja tukemaan myöskin seksuaalivalistusta. Naisten täytyy voida osallistua yhteiskunnan toimintaan, kuten myöskin poliittiseen toimintaan ilman rajoituksia. Tämä on välttämätöntä, jotta he voisivat toimia riippumattomasti. Hyvät kollegat, nyt 61. konferenssin aikana voimme vain tuomita Trumpin hallinnon, joka päätti lopettaa rahoituksen, kuten kollegani Koratsabil sanoi, niille kansalaisjärjestöille, jotka äh, antavat valistusta, aborttitietoa tai pääsyn aborttiin niissäkin maissa, joissa abortti on kielletty. Tämä on todellinen isku naisten oikeuksia vastaan. Sillä tulee olemaan hirvittäviä seurauksia HIV-viruksen vastaisessa taistelussa, lasten terveydessä, niissä terveyskysymyksissä, joita äsken käsittelimme. Kaikki tämä tulee vaikuttamaan koko maailmaan. Hyvät kollegat, meillä on ollut mahdollisuus puhua, mahdollisuus tuomita Trumpin hallinto, kun se harjoittaa taloudellista protektionismia. Mutta kun kyseessä on talous, kaikki nostavat äänensä ja pohtivat, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, mutta kun kyseessä ovat ihmisoikeudet ja naisten oikeudet, meidän pitäisi olla vain hiljaa. Ei, hyvät naiset herrat, myöskin siinä tapauksessa, kun kyseessä ovat ihmisoikeudet, meidän täytyy todeta, että tuon hallinnon toiminta tällä hetkellä ei ole hyväksyttävissä. Euroopan unionin ja YK täytyy olla tämän taistelun etulinjassa yksinkertaisesti siksi, että Euroopan täytyy osoittaa, että se on perusoikeuksien tukipilari ja että ihmisoikeudet luonnollisestikaan eivät voi sulkea puolta ihmiskuntaa pois piiristään kaikkia naisia ja lapsia. Siksi minä vetoan sen puolesta, että tukisitte tätä julkilausumaa, jotta me saisimme maailmanlaajuisesti viestin läpi. Kiitoksia. Kiitos. Nyt sitten äh, puhujat ilman puhujalista ja Ratshava aluksi. Yksi minuutti ja pidän kiinni näistä puhujajoista Minuutti siis. A jelentés is világosan rámutat, a nők számára egyetlen... Kiitoksia Tämä raportti osoittaa, että naisilla ei aina ole mahdollisuutta olla taloudellisesti riippumattomia missään maassa. He eivät pysty tekemään kaikkia omaan elämänsä vaikuttavia päätöksiä. Ja aikaansaannukset voidaan tehdä tyhjäksi, erityisesti nyt tällä hetkellä, kun demokraattisten valtioiden voimakkain johtaja nyt toimii tällä tavalla. Naiset ovat aliedustettuina. He ansaitsevat yhtäläistä kohtelua ja siihen tarvitaan konkreettisia toimia. Euroopan unionin täytyy varmistaa, että syrjivät lait kumotaan. Tämä on tärkeä kysymys ei pelkästään Euroopassa. Kiitos, herra Marjas. Kiitos. Vuonna 2017 mikään jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut täyttä tasa-arvoa sukupuolten välillä. Tämä on kuitenkin perusoikeus ja yksi kestävän ja rauhanomaisen maailman kulmakivistä. Ja täällä on niin paljon vielä epätasa-arvoa täällä on, on syrjintää ja, ja aukkoja tasa-arvossa. Vaikka tietenkin naisten oikeuksia on edistetty, on saatu köyhyyttä poistettua ja, ja muihin haasteisiin vastattua. Naisten yrittäjyys on hyvin tärkeä globaalilla tasolla ja naisten panos talouksiin on hyvin tärkeä. Pystyvät luomaan työpaikkoja ja muuta, mutta jos on lama, niin ensimmäiset, jotka siitä kantavat, kärsivät, ovat naiset. Kreikassa 27 prosenttia naisista on työttöminä. Ja naiset ovat se väestöryhmä, joka on eniten kärsinyt Kreikan säästötoimista. Ja Euroopan unionin pitäisi ryhtyä toimimaan tähän, jotta tältä saadaan vähennettyä tätä naisten kärsimystä. Sorry? Is there a problem with translation? Puuttuuko tulkkaus jostain? Saksa. Tarkastaka. Rova saa aloittaa ja jos on ongelmia, niin puhukaa vain. Paljon kiitoksia rouva puhemies, hyvät kollegat, hyvät komission jäsen. Myöskin Yhdysvaltain presidentin toimistossa muiden muassa on ihmisiä, jotka haluavat lopettaa vaikenemisen ja todeta, että meidän vartalomme ja meidän oikeutemme kulkevat yhdessä. Eilen totesimme, että me emme tule vaikenemaan, me emme lopeta naisten oikeuksien puolustamista, sillä ne ovat perusoikeuksia. Mitä enemmän näitä painostustoimia harjoitetaan, sitä enemmän me olemme yhtenäisiä, emme vain täällä parlamentissa, mutta myöskin kaduilla ympäri maailman. Me emme tule myöskään toimimaan vain yhdessä, me tulemme vaatimaan toimia hallituksiltamme, niiden täytyy ryhtyä toimiin. Ja siksi minä vaadin sitä, että eurooppalaiset hallitukset ryhtyisivät äh, Alankomaiden, Belgian ja Ruotsin hallitusten aloitteeseen mukaan, jotta voisimme tähän globaaliin leikkaukseen ja sen vaikutuksiin puuttua. Me emme ole lopussa, me olemme vasta aloittaneet. Kiitoksia. Madam Shodrova. Kiitos, Serona Rova Shodrova. tato zpráva Kiitoksia. Tässä mietinnössä on hyviä suosituksia, joiden avulla voidaan parantaa naisten oikeuksia ja riippumattomuutta. Ja myöskin tällä tavalla voidaan torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ikävä kyllä naiset ovat edelleen uhreja, kun ihmisoikeuksia rikotaan ja tämä täytyy ottaa huomioon myöskin turvapaikkahakemusten käsittelyssä. Monissa maissa naisilla on tärkeä rooli, kun ajatellaan konfliktien ja sotien ratkaisemista. Ja kun ajatellaan kaikkein köyhimpiä maita, niin se on myönteinen asia. Mutta en voi kuitenkaan olla kaikista kohdista samaa mieltä, mitä tulee seksuaaliterveyteen. Ja täällä on faktavirheitä, kun täällä puhutaan sukupuolitautien torjumisesta rokotuksen. Petter. Rova Petter, yksi minuutti. Predsjednice, kao ženi koja radi u okruženju... Kiitos puhemies me teemme töitä sellaisessa ympäristössä, jossa on enemmän miehiä. Tunnemme nämä kysymykset hyvinkin läheisesti. Ja koska joudumme edistämään naisten oikeuksia, vähän tuntuu siltä, että me, meillä ei ole monopolia tässä. Kuitenkin kaikki naiset ja tytöt ansaitsevat samat mahdollisuudet, olipa kyse sitten pääsystä työhön ja tasa-arvoisen palkkaan. On hyvin tärkeää, että naiset pääsevät työmarkkinoille. Se on hyvin tärkeää ja että naisia esimerkiksi myös maataloudessa kannustetaan. Heillä on tärkeä eh, rooli kaikilla sektoreilla ja heitä pitää suojella eikä kohdella poikkeuksina. Ja sen takia haluaisin, että emme hyväksy sellaista poik- eh, tarkistusta, jossa kielletään EUta eh, rahoittamasta abortteja veron maksajien rahoilla. Tämä ei helpota naisten asemaa, vaan, vaan päinvastoin. Haluamme tasa-arvoa. The debate on this report is closed and we will... No niin, keskustelu on päättynyt ja siitä